Dear uh, colleagues. Hyvät kollegat, tervetuloa teille kaikille tähän yhteisen valiokuntakokoukseemme. Ekonin puheenjohtaja Gualtieri liittyy joukkomme kokouksen toisen osaan. Tänään täällä on jopa kolme komission jäsentä läsnä. Varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsenet Moskovisi ja Tyson käymme talousvuoropuhelua vuotuisesta kasvuselvityksestä ja varoitusmekanismeja koskevasta keskustelusta. Tämä tapahtuma liittyy Sixpack-asetukseen, sen puitteisiin. Ja tässä otetaan nyt ensimmäinen askel vuotuisessa syklissä. Ja Sixpackin kuuluu vuoropuhelu komission kanssa niin, että komissio tulee vastuuvaliokuntaan Euroopan parlamentissa käymään talousvuoropuhelua. Tämä antaa ja tarjoaa meille mahdollisuuden keskustella vuotuisesta kasvuselvityksestä, työllisyyskertomuksesta ja keskustella komission jäsenten kanssa ja saada heidät tili velvollisiksi asiassa. Tämä on hyvin tärkeää. Ensin kuulemme komission jäseniämme. He puhuvat peräkkäin parisenkymmentä minuuttia. Ja sitten meillä on kaksi puhujakierrosta ensimmäisellä kierroksella. Sen jälkeen otamme toisen kierroksen ja kolme puhujakierrosta. Nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Dombrovskisille hänen alustuspuheenvuoroon varten. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, on hienoa saada esitellä syyspaketti, jolla aloitetaan vuonna 2017 ohjausjakso. Tämän taustalla on maltillista talouskasvua. Nyt EU VKT on kasvanut ja ensi vuonna näyttää siltä, että kaikki jäsenvaltiot kasvavat, niiden talous kasvaa. Työttömyys on vähentynyt ja investoinnit ovat alkaneet kasvaa. Sekä julkinen velka että suhde BKT laskevat nekin tulevina kahtena vuotena. Tämä on aika myönteistä, mutta silti näihin Kysymykseen liittyy edelleen epävakautta, poliittista epävarmuutta, hidasta kasvua, erilaisia sosiaalisia haasteita, aivan kuten yhteisessä työllisyyskertomuksessa todetaan. Työttömyys on edelleen korkealla tasolla, erityisesti nuorisotyöttömyys. Kasvun ja tuloerojen jatku, tai lisäytyminen jatkuu eri maissa. Sekä julkinen että yksityinen velka on edelleen korkealla tasolla ja monissa maissa on edelleen paljon järjestämättömiä lainoja. Ja nämä kaikki asiat estävät kasvun kehittymistä. Meillä analyysimme perusteella tarvitaan lisää investointeja, rakenneuudistuksia ja vastuullista finanssipolitiikkaa. Ja meidän täytyy myös saada lisää osallisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ensinnäkin lisää investointeja. Tämä lisäisi lyhyellä aikavälillä kysyntää ja lisäisi kasvupotentiaalimme pitkällä aikavälillä. Meidän pitää pureutua kaikilla tasoilla sääntelyn ja hallinnoinnin esteisiin ja on edettävä pankkiunionissa ja pääomamarkkinaunionilla ja katsottava pankkisektorin heikkouksia. ESIR-rahasto on tässä tärkeässä roolissa. Uudistusten avulla voidaan houkutella investointeja ja strategialla voidaan saada aikaan uusia yrittäjämahdollisuuksia. Tarvitaan edistystä jäsenvaltioissa – Vastuullinen finanssipoliittinen toiminta on keskeistä makrotaloudelliselle vakaudelle ja kestävälle kasvulle. Juncker puhui myönteisestä finanssipoliittisesta luonteesta. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy toimia niin, että noudatamme finanssipoliittisia sääntöjämme ja otamme huomioon erilaiset tähän liittyvät huolenaiheet. Kansalliset toimet pitää yhdistää niin, että vuonna 2017 saadaan aikaan finanssipoliittista laajentumista. Jäsenvaltioiden pitää puuttua liiallisiin alijäämiinsä, vähentää velkatasojaan ja niiden pitää jatkaa suositusta noudattamista. Samalla jäsenvaltioita kannustetaan entistä laajempaan finanssipolitiikkaan, erityisesti niin, että ne lisäävät investointeja. Meidän pitää myös parantaa julkisen varankäytön laatua. Tarvitaan tehokkuutta, tulonkantoa ja keruuta niin edelleen. Suositukset euroalueelle, niihin liittyy viisi eri aluetta. Uudistukset, jotka edistävät kasvua ja tuottavuutta, vievät eteenpäin myönteistä finanssipoliittista luonnetta, luovat työpaikkoja, vahvistavat pankkisektoria ja vievät päätökseen emun. Kaikki eri välineet pitää yhdistää, jotta saadaan työpaikkoja, kasvoja, investointeja ja vakautta epävarmoissa olosuhteissa on tärkeää ottaa kaikki politiikan keinot käyttöön. Kertomuksessa myönnetään, että tietyllä aloilla on päästy työmarkkinoilla eteenpäin, mutta tässä korostetaan kuitenkin haasteita. Eriarvoisuuden korkea taso, nuorisotyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, monet sellaiset, jotka eivät ole mukana koulutus- tai työmarkkinoilla – ja ennen näkemätön maahanmuuttoaalto on asia, joka pitää ottaa huomioon. Jäsenvaltioiden pitäisi myös tehostaa maakohtaisten suositustensa täytäntöönpanoa. Pitäisi käyttää esirahastoja, investointisuunnitelmaa ja heti kun tämä hyväksytään – pitäisi ottaa käyttöön myös rakenteellinen uudistusten tukiohjelma. Usein uudistuksiin tarvitaan aikaa, mutta mitä kauemmin niitä viivitellään, sitä kauemmin makrotalouden epätasapaino jatkuu. Olemme tarkastaneet kaikkien jäsenvaltioiden makrotaloudellisen epätasapainon riskejä ja, kolme, ja tarkastelimme 13 maata kattavissa tarkasteluissa viime Siis edelleen tilanne on heikko monissa maissa. Hyvät jäsenet, komissio aikoo tehostaa vuoropuheluaan jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta uudistuksia voidaan täytäntöönpanna entistä paremmin vuotuisessa kasvuselvityksessä peräänkuulutetaan voimakasta kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten roolia. Uskon, että me olemme yhtä sitoutuneita myös Euroopan parlamentin suuntaan kuin aikaisemmin. Me, meidän täytyy jakaa sitoumuksemme, prioriteettimme ja odotan innolla keskustelua teidän kanssanne. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Ja sitten annan puheenvuoron komission jäsen Täissenille. Olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Kiitos uh, puheenjohtaja. Arvon jäsenet, haluaisin aloittaa että Valliksen mainittavat suuntaukset liittyvät näihin uudistuksiin, joihin jäsenvaltiot ovat viime vuosina ryhtyneet ja tätä kautta on voitu parantaa työpaikkojen määrää ja elpymistä. Elpyminen on kuitenkin vielä äh, vähäistä eikä se ole koskenut kaikkia eurooppalaisia. Yli neljä miljoonaa nuorta on vielä työttömänä Meillä on yhä 190 miljoonaa ihmistä, joilla on riskinä työttömyys tai sosiaalinen syrjäytyminen, 25 miljoonaa lasta tähän mukaan lukettuna ja 23,7 prosenttia kasvoi tai oli köyhyys, köyhien määrä. Se on kuitenkin hieman laskenut pahimmasta. Kotitaloudet eivät ole päässeet vuoden 2009 äh, tasoille ja äh, tulojen epätasa-arvo äh, vaikuttaa yhteiskuntiin, joten ei ole minkäännäköistä syytä olla vielä liian tyytyväinen itseensä. Vuosittainen kasvututkimus osoittaa, että globalisaatio, teknologinen muutos ja taloudellinen elpyminen on parantunut, mutta kuten varapuheenjohtaja sanoi, meidän täytyy kuitenkin parantaa meidän Äh, ponnisteluitamme näiden suotuisien kolmen äh, työllisyystekijän parissa, niin että saisimme enemmän mukaanottavaa kasvua. Me haluamme, että investoidaan koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, jotta voidaan parantaa ja tukea työllistettävyyttä ja samanaikaisesti myös työolosuhteita korkeasti koulutettujen ja matalakoulutettujen työntekijöiden välillä äh, me, meillä on työmarkkinoilla todennäköisesti äh, tulee olemaan puutetta ihmisistä, joilla ei ole tarpeellista koulutusta. Sen vuoksi on uuden aikaistettava koulutusta niin, että ihmiset saavat nämä pätevyydet, ihan peruspätevyydet, ja että pääsisimme eroon esimerkiksi aivan liian suuresta myös äh, esimerkiksi lukutaidottomuudesta, ja että parannettaisiin esimerkiksi digitaalista lukutaitoa. Näitä tilastoja tukevat tutkimukset, joita on tehty yhteisessä työllisyysvaliokunnan raportissa. Tässä mietintöluonnoksessa käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tärkeisiin uudistuksiin työmarkkinoilla ja sosiaalisektorilla. Uudistuksia, johon liittyy esimerkiksi julkisen työllisyyspalvelun kapasiteettia ja yhteistyötä työllisyysvirastojen kesken, nuoriso, työaloitteita, Äh, pyritty estämään työmarkkinoiden segmentoitumista ja on myös äh, laskettu äh, verotusta ähm, matalapalkkaisilla ja myös uuden eläkejärjestelmiä. Eteenpäin on päästy, mutta lisää toimia tarvitaan. Sosiaalipolitiikka pitäisi nähdä tuottavana tekijänä. Jäsenvaltioiden täytyy parantaa sosiaaliturvaansa, jotta voitaisiin edistää osallistumista työmarkkinoille ja estää sosiaalista syrjäytymistä. Ja tämä merkitsee myös hyvää äh, äh, tulotukea, äh, asumispolitiikkaa, terveydenhuoltoa, lasten hoitopaikkoja. Ja sen lisäksi täytyy kiinnittää erityistä huomiota naisiin ja pyrkiä saamaan aikaan hyvä tasapaino työmarkkinoilla työpaikan ja työn turvallisuuden välillä. Sen lisäksi on myös integroittava ja kotoutettava maahanmuuttajia ja etsittävä heidän kokemustaan. Joidenkin jäsenvaltioiden on otettava käyttöön uusia rakenteita, jotta he voivat äh, kotouttaa nämä maahanmuuttajat ja pakolaiset äh, lyhyellä aikavälillä. Ja lopuksi tarvitsemme äh, tehokasta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua niin, että voimme kehittää sosiaalista markkinataloutta, jota me tarvitsemme, että saamme aikaan oikean tasapainon, kun päätämme ja täytäntöön panemme sosiaali- ja työmarkkinatoimenpiteitä. Eli lyhyesti sanottuna uudistukset osoittavat positiivisia vaikutuksia, mutta lisää toimenpiteitä tarvitaan, mikäli me haluamme vahvistaa sosiaalista markkinatalouttamme. Sama äh, viesti on siinä, että meidän täytyy äh, myös ottaa huomioon euroalueen suositukset äh, työmarkkinoilla. Enemmän on siis tehtävä, mutta me olemme jo kuitenkin nähneet konkreettisia tuloksia kansalaisille ja myös sen, että parlamentit, hallitukset, työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta ja Euroopan parlamentti ovat sitoutuneet ja teidän panoksenne on ollut hyvin arvokas taas ohjausjakson toimissa. Ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos. Kiitokset Rova Täisen ja sitten seuraavaksi komissiaisen Moskovici, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtajat, naiset, herrat, arvon edustajat. On hienoa olla täällä kollegoiden kanssa esitellä tämä syyspaketti. Tämä paketti julkaistiin taloustilanteessa, johon liittyy paljon epävarmuuksia, kuten Valdis jo selittikin. Nyt talous on elpymässä, mutta se on haurasta tämä toipuminen, ja eikä se kiihdy erityisesti talousnäkymät ulkopäin katsottuna eivät kannusta vientejä. Mutta jos me tulee inflaation, se on heikkoa huolimatta finanssipolitiikko toimista, jotka ovat työttömyys on hyvin korkea. Kuten Marianne sanoi, se osoittaa, että edelleenkin on va- sulta vajaa käyttöä, jos ajatellaan tuotantokapasiteetteja. Se on havaittavissa, jos katsotaan pääomia investointeja on tulossa lisää, mutta ei tarpeeksi, koska sitä jarruttavat nämä talousnäkymät, joten on todellinen riski, että tämä kapasiteettin vajakäyttö tulee krooniseksi ja että se heikentää talouskasvua. Eli elpyminen on haurasta tämän myötä, vuotuisen kasvuselityksen myötä komissio vetää jäsenvaltioihin ponnistellakseen lisää mitä tulee tähän positiiviseen kasvukierteeseen. Tarvitaan lisää investointeja, tehdään rakennemuutoksia tehdä, ja tehdä vastuullista budjettipolitiikkaa. Tässä kolmannessa prioriteetissa, eli positiivinen budjettipolitiikka on tarpeen. Budjettitoimenpiteitä pitää käyttää nyt heti, jotta voidaan tasapainottaa taas tätä politiikkaa yhdistelmää euroalueella, jolla voidaan tukea EKPn rahapolitiikkaa, joka sitä tukee, vaikka sen taakka onkin jo kovin raskas. Sitten jos katsotaan näitä makohtaisia suosituksia, jos ne täytetään täysin, niin se johtaisi tilanteeseen, joka olisi kohtuullisen rajallista euroalueelle tulevina vuosina, kun taas nykytilanne on sellainen, että se vaatisi budjettipolitiikkaa, joka olisi kohtuullisen ekspansiivista meistä. Toinen syy tähän kaikkeen on, että budjettilanne globaalisti piilottaa taaksensa epätasapainon jäsenvaltioiden välillä – päinvastoin kuin mitä taloudellinen maalaisjärki vaatisi euroalueella. Tässä on kyseessä paradoksi, joka ei voi jatkua. Eli ne, joilla ei ole budjettiliikkumavaraa, haluaisivat sitä käyttää, ja ne, joilla on julkisen talouden liikkumavaraa, eivät ole valmiit käyttämään siitä. Kollektiivista lähestymistapaa siis tarvitaan, niin halutaan päästä yli tästä riskistä tilanteesta, siis jossa kaikki euroalueen jäsenet kärsivät. Ja hyvä politiikka yhdistelmä vaatii sitä, että parannetaan julkisen talouden laatua ja että priorisoidaan investointeja ja että tehdään uudistuksia, jotka parantavat pitkän aikavälin elinkelpoisuutta, hyvät naiset ja herrat, arvon edustajat. Sitten on tämä varoitusmekanismin raportti. Siinä käydään näitä maakohtaisia suosituksia läpi. EU-ohjausjaksossa sinne pyritään arvioimaan, että onko näitä mahdollisia epäsoinoja jäsenvaltioissa, joihin tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Horisontaalinen analyysi tulevalta vuodelta osoittaa, että periaatteessa riskin lähteet ovat samat kuin aikaisemminkin, kun tunnistettiin viime vuoden raportissa. Mitä tulee ulkoisiin epätasapainoisuuksiin, no siinä tämä epätasapaino näyttää loppuneen, mutta tietyt lainanantajavaltiot, niillä on vaihtottaa sen ylijäämää huomattavasti. Useissa jäsenvaltioissa yksityinen sektori on ylivelkaantunut ja heikko talouskasvu nominaalisesti, nimellisesti vaikeuttaa tilannetta entisestään. Julkisen talouden velkaantuminen on laskusuunnassa ollut useissa valtioissa 2015, mutta näin ei ollut kuitenkaan kaikkien velkaantuneimmissa jäsenvaltioissa. Lopputuloksena on se, että pankkien pääomitus on lisääntynyt ja niiden shokin häiriönsietokyky onnistu jotain parantunut, mutta kuitenkin tiettyjä haasteita on edelleenkin. Lopuksi varoitusmekanismin raportti 2017 osoittaa, että tarvitaan 13 jäsenvaltiotoimenpiteitä, kuusi vähemmän kuin viime vuonna. Nämä 16 maata omalta osaltaan olivat perusteellisessa tarkastelussa aikaisemmassa syklissä – kun siellä huomattiin epätasapainoisuuksia, nämä uudet tarkastelut ovat analyyttinen pohja, kun pohditaan tulevia suosituksia makrotaloudellisella epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Että naiset ja herrat, arvon edustajat, esitykseni haluaisin päättää siihen, että on pari sanaa vielä euroalueesta – 2015 ohjausjaksosta lähtien euroalueen suositukset julkaistaan ohjausjakson alussa vuotuisen kasvuselityksen yhteydessä. Tämä muutos seuraa tätä samaa toimintafilosofiaa kun ohjausjaksossa, jotta yhteiset haasteet on täysin huomioon ja jotta tarkoittaa spesifejä suosituksia valtioittain. Ja tämä on jo kantanut hedelmää. Keskustelu on rikastunut ja sitten erityiset suositukset perustuvat siihen, että euroalue toiminta saadaan varmistettua. Ensimmäinen suositus liittyy siihen, että jatketaan politiikkaa, joka tukee talouden elpymistä, joka suosii konvergenssia ja jolla voidaan korjata epätasapainoisuuksia, joka parantaa sopeutumiskapasiteetteja. Toinen suositus budjettipolitiikan liittyen no, liittyy siihen, että mitä jo sanoinkin, eli tarvitaan tällainen talouspolitiikan luonne, joka on paljon positiivisempi. Sitten työmarkkinoiden hyvä toiminta, no se on osa tätä kolmatta ja neljättä suositusta ja lopuksi viimeinen viides suositus vaatii, että pitää kiihdyttää ponnisteluja, jotta voidaan saada raha- ja talousunioni päätökseen keskustelujen kanssa suositun sisällöstä ja syyspaketista ovat olleet intensiivisiä ja tuottoisia. Euroryhmä on sanonut, että se suosii talouspolitiikan luonnetta, joka on neutraali pikemminkin kuin positiivinen, mitä komissiokin suositteli. Mut, mutta se kuitenkin hyväksyi tämän periaatteen siitä, että pohditaan, pohditaan tätä fiscal stance ja talouspolitiikan luonnetta. Keskustelu on siis avoin ja se ei tule keskeytymään, se ei tule loppumaan tähän ensimmäiseen kertaan. Tämä vuoropuhelu on tärkeää jotta voidaan parantaa ohjausjakson ottamista omaksi. Ja tässä on myös suora yhteys kansallisiin parlamentteihin. Euroopan parlamenttikin on tärkeä kumppani, jolla voidaan tukea sitä pannaan täytäntöön nämä prioriteetit. Vetoammekin siis läheiseen yhteistyöhön kansallisten parlamenttien työmarkkinaosapuolten kanssa, kun pannaan täytäntöön kansallisia ohjelmia. Se on Euroopan kansalaisten eduissa haluaisinkin kiittää teitä siitä, että sain tulla tänne tänään puhumaan. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire, which brings us to you, colleagues. Ja nyt sitten, hyvät kollegat, on teidän vuoronne. Aloitamme ensimmäisestä kierroksesta. Molemmat äh, esittelijät Högmark ja Tun. Teillä on molemmilla kolme minuuttia. Herra Högmark, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenille näistä alustuspuheenvuoroista. Joitakin asioita on syytä korostaa. Ensinnäkin, että julkinen talous on ja varankäyttö on laadukkaampaa ja että tarvitaan rakenneuudistuksia. Te kaikki taisitte tämän mainita, te viimeisenä herra Moskovisi. Kuten kasvuselityksessä todetaan, muistettava myös se, että meillä on kyllä elpymistä, mutta se on hyvin matalalla. Ja se perustuu omanlaisensa rahapolitiikkaan. Ja olisi hienoa kuulla teiltä, kuinka pitkälti tämä matala elpyminen ja kasvu riippuu siitä, että meillä on matala korkotaso ja ainutlaatuinen rahapolitiikka. Kun puhutaan matalasta korkotasosta, tulee esiin myös toinen ongelma, eli se, että investoinnit ovat edelleen hyvin vähäisiä. Julkinen talous minusta on varsin häiritsevää, että vaikka korkotaso on äärimmäisen matalalla, jäsenvaltiot eivät ole kyenneet vähentämään julkista velkansa kuin marginaalisesti. Vaikka velan korko on niin matalalla kuin se on. Mitä tämä kertoo tulevaisuudesta? Tämä rahapolitiikka ei ole pitkällä aikavälillä kestävää ja EKPn pääjohtaja on hyväksynyt tämän uskoakseni myös. Eli onko meillä varaa odottaa velan purkamisessa – jos jäsenvaltiot eivät pysty hyödyntämään äärimmäisen matalia korkotasoja, yhdistämään tätä rakenneuudistuksiin, vähentämään näin vajeitaan, niin haasteet vain kasvavat, kun korot lähtevät nousuun. Ei, ei pelkästään siksi, mitä on tehty rahapolitiikassa, vaan myös jos aletaan kysyn, kyseenalaistaa vakaussopimusta, jos sen uskottavuus vähenee. Olemme nähneet tämän aikaisemminkin. Korot nousevat ja tämä vaikuttaa sitten suoraan sekä työttömyyteen eh, tai työllisyyteen että rahoituksellisen vakauteen. Eli kysyn teiltä suoraan, mitä tämä tarkoittaa työllisyyden, eh, rakenneuudistusten ja vajeiden osalta, jos odotamme emmekä lähde nyt toimiin. Odotamme, eh, selvittää ja toivomme, että nykytoimilla selvittäisiin vielä. Tämä saattaa olla hankalaa tulevina viikkoina ja kuukausina. Olisi hienoa kuulla teiltä rakenneuudistusten puutteesta ja velan vähentämisen hitaudesta, vaikka korkotaso onkin jo matalalla. Sitten Jana Tuun. Kiitos puheenjohtaja Arvon komission jäsenet ja kiitokset puheenvuoroistanne, hyvät kollegat. Viime tiistaina äh, työllisyysvaliokunnan kokouksessa kävimme ensimmäisen keskustelun minun mietintöluonnoksestani. Ensisijaisesti minä ja kollegani olimme tyytyväisiä siitä, että painopiste tänä vuonna oli siinä, että halutaan äh, varmistaa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja mukaanottava kasvu esimerkiksi rakenne. Muutokset tietyissä jäsenvaltioissa ovat johtaneet siihen, että työpaikkoja on menetetty, mutta kuitenkin esimerkiksi monissa maissa on saatu paljon uusia työpaikkoja ja työttömyys on laskenut. Työttömyys euroalueella oli kuitenkin 10 prosenttia, joten ensimmäinen kysymykseni onkin, huolimatta kaikista näistä parannuksista viime aikoina, on kohtuullista olettaa, että me emme saavuta tätä työllistämistavoitetta, joka asetettiin 2020 suunnitelmissa. Onko komissio sitä mieltä, että tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Ja samoin ne digitaalisissa, äh, digitaaliset taidot ovat asia ja samoin äh, jos ei ole uusia työpaikkoja, niin äh, siitä ei ole mitään iloa. Kaikkein tärkeintä köyhyyden vastaisessa taistelussa on saada ihmisille työpaikka. Toinen kysymykseen liittyy eurooppalaisten säätiöiden roolia työpaikkojen luomisessa haluaisin, että komissio kertoisi, mitkä ovat ne välttämättömät askeleet, jotta saataisiin tehokkaammin käyttöön ne välineet, joita eurooppalaiset säätiöt ja ohjelmat äh, äh, ovat tehneet työpaikkojen luomiseksi. Mitkä ovat ne suurimmat alat, joilla nämä säätiöt työskentelevät työpaikkojen luomisessa. Kolmanneksi on selvää, että me tarvitsemme kestäviä sosiaaliturvajärjestelmiä Euroopassa sekä kunnolliset verotusjärjestelmät. Täytyy muistaa myös, että Euroopan väestö ikääntyy ja sen vuoksi myös sosiaaliturvajärjestelmiä on muutettava jäsenvaltioissa. Uskoako komissio, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy asettaa tietyt minimisosiaalistandardit? standardit? Ja uskoko komissio, että tämä on ainoa keino saada työmarkkinat mukaan ottavammiksi? Ja vielä viimeinen kysymys työttömyys ja köyhyys ovat äh, vaarallisia, eivät ainoastaan kehitykselle. Ne voivat äh, myös heikentää Euroopan integraatiota poliittisena projektina. Eurooppalaisten täytyy nähdä ne äh, edut tästä yhteistyöstä heidän arkielämässään. Ja kuitenkin köyhyys on vielä yhä korkea, kuten komission jäsen Taisen juuri sanoi. Ja komissio on myös todennut sen, että köyhyys johtaa syrjäytymiseen ja tämä on tällä hetkellä, tämä riski on yli 23 prosenttia. Yli yksi viidestä eurooppalaisesta kärsii tästä ilmiöstä. Joten kysymykseni kuuluu, mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy tai mikä on se viesti, joka komissio antaa, jotta voidaan vahvistaa ja varmistaa eurooppalaisille se, että he tarvitsevat enemmän Euroopan unionia, jotta voidaan taistella köyhyyttä vastaan Euroopan unionissa ja parantaa työmarkkinoiden integraatiokykyä. Minä ymmärrän, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys, mutta voisimme kuitenkin puhua tästä tässä kommunikointistrategiassa ja huomenna koko tämä euroskeptisyys ja populistipuolueiden kasvu Euroopassa? Kiitos ja nyt sitten komission jäsenet saavat vastata kahdeksan minuuttia per komission jäsen Dombrovskis. Okay. Uh, thank you, colleagues. Um, so, uh, on... Kiitos kollegat. Tämä tulee ensimmäiseen kysymykseen siitä, miten alhainen korko vaikuttaa makrotalouden lisiin politiikkoihin ja mitä tapahtuu, jos on rahapolitiikan muutosta. No, minusta tämä on asia, jota, joka tulee korostetuksi Euroopan keskuspankin toiminnassa itsessään. Sen rahapolitiikan väliteet, siis välineellä itsessään ei voida ratkaista rakenteellisia ongelmia taloudessa. Ja sen valtion pitäisi käyttää tämä aika hyväkseen järkevästi jotta se pannaan täytäntöön tarvittavat rakenneuudistukset. Ja tämä on asia, jonka Euroopan komissio on täysin tukemassa. Ja sitä korostamme myös omissa talouspoliittisissa prioriteeteissamme. Sitten lyhyesti, miten arvioimme fiskaalipolitiikan suunnan. Mainitsitte, että on vain marginaalista parannusta kokonais budjettivaje alijäämissä euroalueella. Ennustelemme mukaan otetaan keskimääräistä budjettialijäämää laskemaan 2 prosentista viime vuonna 1,8 prosenttiin tänä vuonna ja 1,5 prosenttiin ensi vuonna, joten huomataan, että on vakaata laskua budjettialijäämissä ja itse asiassa ensi vuosi silloin otetaan vain se, sitä, että yksi euroalueen maa on sellainen, että sen budjettialijäämä ylittää 3 prosenttia BKTstä, joten huomataan myös, että jäsenvaltiot asteittain pääsevät pois näistä liiallisista alijäämistä. Eli siltä osin meidän viestimme on se, että on tärkeää pysyä tarkkaavaisena ja tätä on korostettu myös EU-ohjausjaksossa, eli ne jäsenvaltiot, joilla on liiallisia alijäämiä, jotka eivät ole päässeet tämän keskipitkän aikavälin tavoitteeseen budjetin osalta, niin pitäisi jatkaa julkisen talouden sopeuttamista niin kuin suositeltu. Ja meillä on tämä tapa että on jäsenvaltioita, joilla on julkisen talouden liikkumavaraa ja jotka sitten, joilla on joustoa investoida lisää, mikä elvyttää taloutta sen myötä. Totta kai tämä on kaikki suoraan yhteydessä sosiaalisiin haasteisiin ensinnäkin tarvitaan toipumista, joka on työperustaista. No nykyarviomme on, että itse asiassa, kun nyt on ollut kasvua työllisyysasteissa, työllisyysluvuissa 75 niin prosenttia, tuo luku 2020 vuodelle on meistä saavutettavissa. Ja korostimme tätä paljon tämän vuoden ohjausjaksossa, että olisi osallistuvaa kasvua, pitää laskea epätasarvoisuuksia. Ja tämä on huomioon myös maakohtaisessa suosituksessa. Marianne puhuu varmasti siitä lisää näistä sosiaalisista ja työllisyysnäkymistä. Kiitos. Ja, um, Kiitos näistä kysymyksistä. Keskityn ennen kaikkea e, esittelijä Tuunin kysymyksiin. Ensinnäkin, mitä tulee työttömyyslukuihin ja työllisyysasteeseen ja tästä 75 prosentista saavutammeko sen, joka on tavoitteena Eurooppa 2020 ohjelmassa. No, 71 prosenttia prosenttia on ehkäpä se, mihinkä me pääsemme, jos me nyt todellakin ponnistelemme ja pyydämme jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan toimenpiteet. Silloin ehkä 75 prosenttia on, on saavutettavissa, mutta se ei tule itsestään eikä yksinkertaisesti, vaan meidän pitää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, tehdä kovasti työtä, panostettava naisten työllisyyteen. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota vanhempiin työntekijöihin, antaa heille mahdollisuus työmarkkinoilla. Ja sen lisäksi meidän täytyy panostaa myös matala koulutettujen, matalasti koulutettujen ihmisten asemaan työmarkkinoilla. Meidän tulee huolehtia myös äh, siitä, että harjoitamme jatkossakin aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja huolehdimme äh, siitä, että sosiaaliturva yhdistetään erilaisiin toimenpiteisiin, joita voidaan äh, käyttää maakohtaisissa suosituksissa ohjausjaksossa. Ja tuleeko tämä riittämään? No, hyvä esittelijä, olette ihan oikeassa. Ei työpaikkoja luoda vain näillä toimenpiteillä, tarvitaan myös äh, hyvää makrotaloudellista politiikkaa. Ja sen lisäksi täytyy saada investointeja ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että yritykset ovat kilpailukykyisiä ja luovat työpaikkoja. Me viranomaisina emme yksin kykene luomaan työpaikkoja, vaan tässä meidän täytyy laskea yksityisen sektorin varaan. Ja meidän täytyy katsoa myös muita politiikan aloja, joissa pyritään syventämään sisämarkkinoita, luomaan pääomamarkkinat, luomaan hyvä yritysilmapiiri ja niin poispäin. Ja tätä kautta sitten helpotetaan työpaikkojen luomista. Entäs sitten mitä säätiöt tekevät työpaikkojen luomiseksi? Oletan, että tarkoitatte Eurofundia ja Dublinia ja Cedefopia, joka vastaa äh, äh, tästä ammattikoulutuksesta ja toimii siis Thessalonikissa. Eli ne pyrkivät harjoittamaan parasta äh, mahdollista politiikkaa. Me pyrimme tekemään hyvää politiikkaa, mutta me tarvitsemme siihen tukea ja tavallaan äh, ohjausta niiltä ihmisiltä, jotka työskentelevät tuolla kentällä ja jotka tavallaan inspiroivat ja luovat tässä muodon. Tässä on kysymys työmarkkinaosapuolista edustajista sekä jäsenvaltioiden edustajista ja tällä tavalla kykenemme sitten paremmin harjoittamaan oikeata politiikkaa Euroopan taholta. Nämä säätiöt itse eivät luo työpaikkoja, se ei ole myöskään niiden tehtävä, mutta ne huolehtivat siitä, että meillä on tarpeeksi informaatiota, jotta voimme perustaa meidän politiikkaamme oikealle tiedolle ja sitä kautta luoda sitten hyvää politiikkaa. Sitten esititte kysymyksen siitä, että kannatammeko minimisosiaalistandardeja Euroopassa. Me kannatamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja tietty standardien konvergenssi kuuluu myös siihen. Eli tiettyä konvergenssia ja nimenomaan ylöspäin. Ja meidän ehdotuksemme e- eurooppalaiseksi pilariksi, sosiaalisten oikeuksien pilariksi siinä ne on rakennettu nimenomaan tätä silmällä pitäen. Eli me valmistelemme tällä hetkellä hyvin paljon uutta politiikkaa ja Euroopan parlamentti tulee tässä tukemaan meitä. Esimerkiksi esittelijä Rodriguezin mietinnöstä juuri äänestettiin EMPLE-valiokunnassa ja sitten se on menossa täysistuntoon ja se varmasti tulee inspiroimaan meitä. Mitä tulee köyhyyden vastaiseen politiikkaan, sen parissa on työskenneltävä edelleen. Tehän tiedätte, että köyhyys on ensisijaisesti jäsenvaltioiden käsissä, mutta me yritämme stimuloida jäsenvaltioita ohjausjakson puitteissa, samoin kuin myös eurooppalaisten säätiöiden kautta. Tehän tiedätte, että tälle monivuotiselle kaudelle on sovittu, että vähintään 20 prosenttia sosiaalirahastosta käytettäisiin ihmisten mukaan ottamiseen, eli taistellaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Jäsenvaltioilla on ohjelmia, joissa huolehditaan siitä, että 25 prosenttia sosiaalirahastojen varoista käytetään sosiaaliseen äh, mukaanottamiseen. Me yritämme inspiroida toinen toistamme vaihtamalla parhaita käytänteitä ja me sitten pyrimme ohjausjakson kautta saman jäsenvaltiot toimimaan hyvällä tavalla. Miksi me tarvitsemme sitten Eurooppaa, jotta köyhilläkin menisi paremmin. No, me tarvitsemme Eurooppaa, jotta koko maailmassa ja yhteiskunnassa ja taloudessa ja työelämässä menisi paremmin. Tällä hetkellä on tapahtunut globalisoitumista ja teknologinen vallankumous on mennyt hyvin pitkälle. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että me olemme yhdessä vahvoja tulevaisuutta ajatellen, jotta ylipäätään on edes mahdollista se eh, että voimme jatkaa sillä tavalla, kun meidän yhteiskuntamme toimivat ja että me kykenemme järjestämään ja organisoitumaan sillä tavalla, että voimme elää ja toimia meidän omien arvojemme pohjalta. Ja sehän on se, mitä Eurooppa tekee, puolustaa näitä arvoja ja puolustaa so, so, solidaarisuutta. Ja Eurooppa on varmasti suuri lisäarvo tässä työssä. Kiitos, mentiin hieman aikarajan yli. Annan kuitenkin puheenvuoron komissaari Moskovisille. Puhun hyvin lyhyesti, sillä aikarajat yltettiin. No, Valtishan vastasi jo oleellisesti Otmarin kysymykseen, mutta haluaisin vielä lisätä, että niin määritelmän mukaankin korot tulevat menemään korkeammalle. Paljonko no ei tiedetä, vaikka siltä kuitenkin, että on nyt toimintaympäristössä, joka on kestävä korkojen osalta, joka on alhainen, mutta Tämä fakta ei kuitenkaan se johtaa siihen, että hukataan aikaa, joten komissio ei missään nimessä tietenkään halua luopua rakenneuudistuksista eikä budjettiuudistuksista tältä osin. Kun puhutaan vakaus- ja kasvatuksesta, haluaisin kuitenkin muistuttaa, että alijäämän taso keskimäärin euroilla oli 6 prosenttia vuonna 2010, nyt se on 1,5 prosenttia keskimäärin, ja tämä vakautuu varmasti myös ensi vuonna. Ja kun sitten puhutaan tästä kokonaisbudjettikysynnästä ja en sen puolesta, että toimittaisiin vakauskasvuksen vastaisesti päinvastoin. Me pyydämme, että ponnistelut on jaettu tasapainoisesti niiden valtioiden välillä, jotka to, joilla toisaalta on konsultitoimia, joita tarvitaan loppuun asti toisia. Toisilla on liikkumavaraa enemmän. Ongelma on, että tulee tämä käänteinen ilmiö, eli että ne, joilla ei ole liikkumavaraa, haluaisivat sitä lisää, ja ne, jolla on liikkumavaraa, eivät sitä käytä, sitä emme puolla. Thank you. Thank you, Mr. Chairman, which brings us to the second round of... Uh, Kiitos ja nyt sitä lähdemme toiselle kierrokselle. Jokaisella on puolitoista minuuttia. Emplivaliokunnan Riviero ensin. EPP-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, tervetuloa. Aluksi Halusin kiittää komissiota, koska vuotuisessa kasvusopimuksessa kasvuselvityksessä 2017 on edistytty huomattavasti. Euroopan parlamentti on ollut alusta lähtien, vuodesta 2014 lähtien mukana ja tässä talous ja sosiaaliset asiat on saatettu tasapainoon. Kansalaisten on syytä tuntea, että me hoidamme tehtävämme. Heidän pitää nähdä, että Euroopan unionin toimielimet todella haluavat parantaa heidän elinolojaan. Meidän täytyy kuitenkin jatkaa työtämme samaan suuntaan. On varmistettava sosiaalisten ja työmarkkinahuolten ja toisaalta talouden huolenaiheiden välinen tasapaino. Tätä on kaivattu kauttaaltaan ohjausjaksossa, erityisesti neuvoston työssä. Heille neuvostolle on tätä korostettava EPSCO-neuvostossa. Haluaisin kysyä komissiolta, jatketaanko komissiossa toimia, jotta vuoropuhelua voidaan kehittää ja yhteis- työtä voidaan kehittää edelleen työmarkkinaosapuolten ja kansallisten tahojen kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan aikaan entistä parempaa politiikkaa. Kysymys komissiolle. Tänä vuonna komissio on todella sitoutunut investointeihin. Investointien kautta voidaan saada aikaan kasvua, mutta tässä on tietty raja. Meidän tulee ymmärtää, miten tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä tapahtuu Espanjan ja Portugalin suhteen. Miten investoinnit ja liiallinen vaje sopivat yhteen? Voivatko liialliset vajeet vaarantaa Euroopan sosiaalisen mallin? Pyytäisin, että kaikki pitävät kiinni puheajoista. Sitten seuraavaksi Pedro Pereira SND-ryhmästä. Obrigado, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenet. No kaikkein asia, mikä on uutta tässä ensi vuoden ehdotuksissa, on epäilemättä suositus siitä, jossa vedot, suositus, joka vetoaa sille, että olisi täällä kohtuullisen positiivista talouspolitiikan luonnetta haluan tehdä selväksi, että sosialistiryhmä tukee vahvasti tätä uutta talouspolitiikan luonnetta, joka Euroopan komissio on määritellyt. Me kirjaamme. Vali, no se on valitettavaa, että miten kirjata se, että tämän vastaanotto on ollut halutonta näissä jäsenvaltioissa, jossa on suurinta li- julkisen talouden liikkumavaraa ja Euroopassa kokonaisuudessaan. Tämä seuraus on hyvin vakava, sillä euroalue vuonna 2017 komission silmissä toimii väärää talouspolitiikkaa käyttäen sen sijaan, että olisi kohtuullisen positiivista ekspansion lähestymistapaa mennä kohti fiskaalista kiristämistä. Joten mikä mitä komissio aikoo tehdä yrittääkseen rakentaa laajempaa poliittista konsensusta ajatuksen ympäri sitä, että olisi tällaista kohtuullisen ekspansiivista talouspolitiikan luonnetta. Avainasemassa tässä ovat säännöt. Komissio on definioinut paradoksin säännöissä, joka estää sen, että valtiot vetäisivät kunnon politiikkaa. No miten voimme estää tämän tilanteen? Aikooko komissio ryhtyä aloitteisiin, joilla muutettaisiin sääntöjä finanssipolitiikalle, jotta saataisiin oikeanlaista finanssipolitiikkaa eurolle. Kiitos. Kiitos, en kuullut. Pahoittelut. Kiitos. Yritän mennä hyvin nopeasti. Erityisesti työllisyyskysymyksissä pohdin näitä rakenteellisia uudistuksia ja muutama esimerkki rakenneuudistukset, jos otetaan työtä, huomataan, että mennään kohti lisääntynyttä joustoa, epävarmuus lisääntyy ja työmarkkinavuoropuhelu vähentyy, mikä siinähänkin näistä palkkioista ja palkoista sovitaan. Mitä mieltä olette sitten tästä työntekijöiden köyhtymisestä? Yleensähän, no kun on Hyvin lisännyt, että pitäisi tulla myös lisää talouskasvua, mutta kuitenkin tässä ollaan tässä noidan kehässä suhteessa talouskasvuun. Toinen rakennustus, siitä puhuitte eläkkeet, sanoitte, että eläkkeet pitäisi sitoa tähän neljän odotteeseen kuitenkin huomataan, että yli 50-vuotiaiden työllisyys on heikoimpia heikommalla tasolla kuin pitkään aikaan, joten mitä tämän suhteen voitaisiin tehdä? Puhuitte näistä eläkkeiden yksityisestä pilareista. No tämähän on kaikkein epätasollisin pilari erityisesti mitä tulee naisiin. Sitten töihin pääsy, en näe nyt mitään work-life balance kysymyksessä, eli yksityiselämän työelämän tasapaino. Jos haluatte nostaa naisten työllisyyttä nykyään työmarkkinoilla, pitää tähän puuttua ja loppuun vielä. Robert Tyson, puhuitte globalisaatiosta. Tiedonannossanne sanotte, että on 30 miljoonaa työpaikkaa, jotka on luotu kansainvälisen kaupan myötä tai siis vientien myötä. Viitataanko tässä nyt töihin, jotka on nyt menetetty aloilla, kuten tekstiili, teräs, teollisuus, joka liittyy kaupan, kauppaan, globalisaatio. Siihen voidaan valmistautua ja valitettavasti on se, että Euroopassa mennään eh, heikolla itseluottamuksella kohti globalisaatiota ja tässä häviäjät eivät satarsi suojaa. Eh, eh, Sitten Bernd Lykke. Äh, ich werde auf Deutsch sprechen und meine... Kiitos. Puhun saksaa ja esitän kysymykseni Rova Tysonille. Te viittasitte onneksi myös pakolais- ja maahanmuuttointegraatio-ongelmaan. Ja kysyisin teiltä, onko komissio Siis nyt noin vuoden olemme tienneet, minkä, millä tavalla pätevöityneitä ihmisiä tänne on tullut. Onko komissio katsonut sitä, miten työmarkkinoiden integraatiomahdollisuus on kehittynyt sellaisten ihmisten kohdalle, jotka ovat hyvin vähän kouluttautuneita? Millä työmarkkinoilla teidän mielestänne Euroopassa on eniten potentiaalia esimerkiksi rakennusalalla, maataloudessa, palvelualalla, kouluttamattomien osalta tai sellaisten, jotka voivat harjoittaa käsityöläisammatteja. Jos tästä on tietoa, olisi hienoa kuulla. Tuloksista, jos ette ole tätä tutkineet, haluaisin tietää, miksi näin on. Maahanmuuttajien ja pakolaisten jakautuminen EU-ssa – ei vastaa välttämättä työmarkkinoiden kehitystä EU:ssa, jos on niin, että näin todella ei ole. Haluaisin kuulla, pitääkö komissio järkevänä että nämä henkilöt nauttisivat myös henkilöiden vapaasta liikkuvuuden mahdollisuudesta, voisivat siirtyä sinne, missä heidän olisi helpointa saada työpaikka. Ja vielä lopuksi haluaisin kuulla, mikä on komission kanta vähimmäispalkassa. Pitääkö se tätä vähimmäispalkkaa integraation esteenä vai jonkinlaisena työvoiman suojana? Kiitos. Uh, passing on directly to... Ja annan suoraan komission eh, jäsenille kaksi ja puoli kolme minuuttia. Kysymyksiä on paljon toki, kyllä. Thank you. Uh... Kiitos. Eh, keskityn eh, kysymyksiin, jotka liittyvät finanssisääntöihin sekä sääntöihin liittyen investointeihin – Ensinnäkin talouspolitiikan luonteeseen. Euroryhmä piti neutraalia talouspoliittista luonnetta kaikkein parhaimpana ja lähti tästä siis ihan yleisellä tasolla. Eli tätä on jatkettu sovittu ja olemme siis hyvin läheisessä yhteistyössä äh, liittyen ehdotuksiimme ohjausjakson myötä. Mitä tulee sitten kasvu- ja vakaussopimukseen viime vuoden alkuvaiheessa, komissio antoi tiedonannon siitä, millä tavalla voitaisiin parhaalla tavalla käyttää joustavuutta äh, kasvu- ja vakaussopimuksessa. Ja me käytämme, tai olemme siis pyrkineet käyttämään joustavuutta, joka on rakennettu nykyisiin sääntöihin ja työstämme nykyisiä sääntöjä ja tätä joustopolitiikkaa, emmekä aio tehdä mitään tarkistuksia tai muutoksia kasvu- ja vakaussopimukseen. Me pyrimme vain yksinkertaistamaan sen käyttöä. Me pääsimme esimerkiksi sopimukseen siitä, että käytettäisiin kulujen benchmarkkeja enemmän, jotta voitaisiin laskea jäsenvaltioiden finanssipoliittista tilaa. Sen lisäksi investoinnit ovat komission prioriteetti eittämättä ja sitä me pyrimme parantamaan. Mutta sen lisäksi on myös tämä finanssipoliittinen vakaus, varsinkin jäsenvaltiot, joilla on liiallisia alijäämiä tai hyvin korkeat valtionvelat – me tiedämme, että kestävä kasvu ilman kestä, ei, ei ole mahdollista ilman kestävää julkista rahoitusta ja meidän täytyy löytää oikea tasapaino lyhyen aikavälin kasvun tarpeiden ja pitkän aikavälin vakaushuolenaiheiden kesken. Te puhuitte myös sosiaalista vuoropuhelusta ja siitä puhumme jo tämän komission alusta lähtien ja olemme halunneet saada työmarkkinaosapuolet enemmän mukaan sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla eh, ohjausjakson eri vaiheissa ja tulemme jatkamaan myös tätä. Kiitokset ja sitten eh, Rova Täissen. Kiitos puheenjohtaja. Nyt eh, puhun hieman lyhyemmän kuin aikaisemmin. Haluaisin kiittää edustaja Riberoa hänen ystävällisistä sanoistaan ja siitä, että tässä täällä parlamentissa arvostetaan tätä meidän työtämme ohjausjakson parissa ja sitä, että sitä, me olemme tietoisesti pyrkineet sosiaalistamaan sitä ja teemme erittäin hyvää yhteistyötä tässä myös EPSCON ministereiden kanssa. Mitä tulee EPSCON, tämä on asia, josta päättää neuvosto ministereiden kesken, jotka istuvat EPSCOssa – ja ta- valtiovarainministereiden neuvostoissa. Maria Renan kysymykseen sit, rakenneuudistuksista ja siitä, mitä se tuo mukana, joustavuutta, työolosuhteisiin ja että se johtaa köyhyyteen. No me näemme, että työmarkkinoilla on tapahtunut hyvin paljon muutoksia työmalleissa, yhteistyömalleissa ja me näemme, että on tarvetta enemmälle joustavuudelle. Mutta meidän lähestymistapamme on, että joustoa se on mahdollista yhtäältä tietylle tasolle asti. Toisaalta täytyy myös antaa enemmän varmuutta. Eli kun on kysymys työntekijöistä tai tavallista elämästä, niin tässä täytyy olla siirtymäkausia äh, niin, että ihmiset, jotka tarvitsevat apua, saavat apua erilaisista palveluista niin, että tämä siirtymäkausi esimerkiksi työelämästä muuhun elämään äh, sujuu helpommin. Mitä tulee sitten työ- ja yksityiselämän yhdistämiseen, te tiedätte, että äh, äitiys lomadirektiivin muutokset on vedetty takaisin, mutta ihan noin vaan, vaan olemme sopineet, että teemme uusia ehdotuksia ja olemme työstäneet niitä yhdessä kollega Jerovan kanssa ja työstämme niitä ensi vuoden työohjelmaa varten, joten ensi vuonna voimme varmasti puhua niistä enemmän. Eläkkeet ja että ne sopeutetaan eliniän odotteeseen. Tämä on asia, jossa olemme hieman jälkijunassa eläkejärjestelmien täytyy olla kestäviä. Sen vuoksi on työskenneltävä enemmän ja kauemmin, jotta se olisi mahdollista. Mutta se ei ole ainoa asia. Meidän täytyy myös katsoa, ovatko järjestelmät soveliaita, ovatko ne tarpeeksi kattavia ja ovatko ne niin korkeita, että ihmiset voivat ylläpitää elintasoansa. Miten teemme, kun meillä on vähemmän ihmisiä työelämässä? No, me emme hyväksy sitä, vaan me pyrimme siihen, että saamme enemmän ihmisiä työmarkkinoille. Ja sitten vielä kysymys Siileltä, maahanmuuttajista ja pakolaisista. Minä puhuin ennen kaikkea pakolaisista. Me olemme saaneet vastaanottaa heitä koko joukon ja meidän täytyy huolehtia näiden ihmisten kotouttamisesta. Monet näistä ihmisistä jäävät tänne pitkäksi aikaa, eikä ole kenenkään eduissa, että me suljemme heidät ulkopuolelle. Ei, me haluamme ottaa heidät mukaan. Me haluamme antaa heille mahdollisuuksia yhteiskunnassa, integroitua työmarkkinoille. Se on kaikkein paras tapa kotouttaa heidät jäsenvaltiot tekevät äh, erilaisia toimenpiteitä. Me emme tiedä sitä vielä paljon, emmekä tiedä mitä jäsenvaltiot tekevät työmarkkinoilla heidän kotouttamisekseen, mutta meidän täytyy nyt äh, seurata, mitä tapahtuu ja me saamme myös raportin Euroopan sosiaalirahastolta, koska Euroopan sosiaalirahaston varoja on tarkoitettu ihmisten kotouttamiseen ja syrjäytymisen vastaiseen taisteluun ja tässä pakolaiskysymyksessä näitä rahoja voidaan myös käyttää. Sitten me tarvitsemme myös aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Meidän täytyy nopeasti arvioida nämä ihmiset, jotka tulevat maihimme. Meidän täytyy selvittää, mitkä heidän pätevyytensä ovat ja miten me saamme heidät yhdistettyä näihin viranomaisiin, jotka hoitavat työmarkkinapolitiikkaa. Näiden ihmisten täytyy oppia myös kielen. Sitten puhuitte minimipalkasta. Yleensä periaatteena kannatan minimipalkkaa, mutta sen täytyy periaatteena myös olla sitten sellaisella tasolla, että sillä voidaan elää ja ylläpitää samalla myös kilpailukykyä. Joten siis jos keskustellaan minimipalkka vai ei minimipalkka, no ei ole Euroopan Parla, e, ei ole Euroopan komission asia päättää esimerkiksi minimipalkan korkeudesta, se on jäsenvaltioiden tehtävä. Me seuraamme tilannetta ja annamme tarvittaessa suosituksia ohjausjakson puitteissa. Kiitos ja sitten herra Moskovici. No puhun lyhyesti, sillä vastaukset annettiin jo. Sanoisin vain, että komissio tulee jatkossakin vaatimaan taistelussa samoja asioita. Pitää saada ymmärtää, ymmärrettyä se, että miten tärkeää tämä on, että tämä kokonaisbudjetti suunnitelmatta toista vielä tänä vuonna euroryhmä saavutti nämä tulokset viime kesäkuussa, mutta kuitenkin komission kanta oli, että Tämä tulee olemaan jatkossa systemaattista, tämä toiminta. Joka tapauksessa minä tulkitsen tämän niin, niin kuin teki Dijsselbloom, eli että tällä nyt siirtymä aikakaudella varmasti tulee yhä enemmän vakaus- ja kasvumuksen onnistumisen myötä valtioita, joilla on julkisen talouden liikkumavaraa, jota he voivat käyttää myönteisesti. Näin vältetään se, että keskityttäisiin vain no niin kuin nyt on, koska tilanne on sellainen, että kestään vain yhtä tai kahteen valtion. Thank you, uh, commissioners, uh, for the second... Kiitokset uh, komission jäsenet. Ja toinen osuus tästä istunnosta, Marita Ulskug, toimii puheenjohtajana sen ajan. Ole hyvä. Thank you. Third round, second... Kiitos. Kolmas kierros. Toinen osio puheenvuoron. Rova Kora van Vennoitsen. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to ask a... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä maakohtaisista suosituksista. Kun katsotaan maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa, vuonna 2012 määrä tai prosenttiosuus oli vain 11 prosenttia, eli erittäin matalalla tasolla. Vuonna 2015 Vastaava luku täysimääräisestä maakohtaisten suositusten täytäntöpanosta on vain 4 prosenttia. 52 prosentissa näitä ei ollut täytäntöönpantu lainkaan ja 44 prosentissa tapauksista vain osittain. Eli se voi olla melkeinpä mitä vain. Kysyisin, että varmasti olette kaikki tilanteeseen erittäin turhautuneita. Mitä voimme tehdä, jotta tilanne saadaan kääntymään parempaan suuntaan. Kukaan ei näytä suhtautuvan maakohtaisiin suosituksiin vakavasti ja tätä tuskin haluamme. Kiitos edustaja Gerike, ECR. Arvoisa komissaari, ECR tukee kolmanneksi suurtana ryhmänä tätä käsitettä tästä maagisesta kolmiosta, jossa on muun muassa vastuullista budjetointia. Tehän tämän jo esittelittekin aikaisemmin. Pari kysymystä tähän. Sekarvossa katselee ympärilleen huomaa, että monissa paikoin sakkaavat nämä rakennustukset, joita tarvittaisiin. Ja jossakin ne eivät edes ala. Onko tämä hyvä perusta sille, että nyt jo puhutaan siitä, että laajennetaan esiriä vai on kyse siitä, että kansalliset hallitukset saadaan pois tästä uudistuspaineesta? Eikö tämä ole kontraproduktiivista? Toiseksi, teidän käsitteenne, onko se realistinen? Esimerkiksi Italia tarvitsee kiireesti rahaa, mutta kuitenkin se on kansanäänestyksessä hylännyt nämä uudistukset. Tarvittaisiin Ranskakin vaikuttaa tässä nyt ystävien kesken puheen uudistushaluttomalta onko komissiolla varasuunnitelmaa, jossa tämä viiden EU-johtajan ideat eurooppalaisesta hallitu- taloushallituksesta epäonnistuvat. Tämä pätee verostavien raporttiin, jossa puututaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Miguel Viegas. GUE-ryhmästä. Okay, you get three minutes. Selvä, saatte kolme minuuttia, koska puhutte kahden valiokunnan puolesta. Eh, Puheenjohtaja. Ensinnäkin asia, joka hieman hämmentää. Portugalissa, kuten tiedätte, poliittinen tasapaino hallituksessa on muuttunut tänä vuonna tehtiin paljon suositusten mukaisia asioita. Nostettiin minimipalkkaa, työn verotusta lisättiin ja vaje on ihme kyllä pienentynyt. Talous on lähtenyt kasvuun ja tässä on jopa ylitetty IM, maailman IMFn ja hallituksemme ennusteet. Ja kasvu on edelleen haurasta. Jos katsotaan kokonaistilannetta, näyttää siltä, että kasvu johtuu viennistä. sisäisestä kulutuksesta, mutta investoinnit sen sijaan ovat laskeneet 3,5 prosentilla kolmanneksella vuosi neljänneksellä ja kasvu on pysynyt vakaana, joten miten meidän tulisi vastata tähän tilanteeseen? Pääoma markkinat, Junckerin suunnitelma, rakenneuudistukset ovat osa mm, toimia, joihin meidät on pakotettu kymmenen vuoden aikana, eivätkä ne parantaneet taloutemme tilaa. Toinen asia, joka liittyy työttömyyteen, on, että Portugalin nuorisotyöttömyys on 30 prosentissa. Minkälaisia vastauksia tähän voidaan löytää? Euroopassa on lähdetty erilaisiin rakenneuudistuksiin. Tiedämme, mitkä tulokset ovat olleet. Työntekijät, erityisesti nuoret työntekijät, ovat suuressa vaarassa joutua köyhyyteen ja 10 prosenttia heistä elää jo köyhyysrajan alapuolella. Ja vaikka heillä olisikin töitä, monet heistä ovat silti lähellä köyhyysrajaa mitä teemme rakenneuudistuksen. Näyttää siltä, että ne vain pahentavat tilannetta. Kiitos. Voimme aloittaa komissaari Dombrovskisesta. Olkaa hyvä. Uh, well, okay, so let's, uh, start with uh, first... Aloitetaan ensimmäisestä kysymyksestä käsitteistä, miten pannaan täytäntöön maakohtaiset suositukset. Kyllä. Tämä on myös Euroopan komission tehtävä, että huolehditaan siitä, että täytäntöönpanoaste on suhteellisen alhaista sitten tulee, jos otetaan täyttä täytäntöönpanoa kohtaisille suosituksille. Tätä meidän, tämä on tehtävä valvoa tätä, mutta jos halutaan parantaa täytäntöönpanoa, niin se tapahtuu vuoropuhelun myötä jäsenvaltioiden kanssa ja kun puhutaan sidosryhmien kanssa, mukaan lukien työmarkkinaosapuolet. Asioita olemme korostaneet useammin on, että nämä ovat maakohtaisia suosituksia, eivätkä mitään määräyksiä. Se on, ne ovat jotakin, jota komissio uskoo olevan valmis helpottamaan kestävää talouskasvua ja myös parantamaan sosiaalisia tuloksia jäsenvaltiossa. Ja se on jäsenvaltioiden intresseissä varmastikin panna täytäntöön suositukset, joita komissio voi sitten avustaa. Tietysti on muitakin välineitä, mukaan lukien eurooppalaisten raakenne investointivarojen tehokas käyttö – mukaan lukien eurooppalaisten sosiaalirahastojen tehokas käyttö ja teknisten avustuksen myötä, joita voidaan tarjota jäsenvaltioille, kun ne panevat täytäntöön maakohtaisia suosituksia, kun ne tekevät rakenneuudistuksia. Sitten, mitä tulee talouspoliittisiin prioriteetteihin, investoinnit, rakennustukset, vastuullinen fiskaalipolitiikka ja uudistusponnistelut jäsenvaltioissa. No, kyllähän on niin, että nuo uudistusponnistelut ovat sellaisia, että niitä pitää lisätä, mutta mainitsitte erityisesti tietyt valtiot, kuten Italian tai Ranskan. No, on ollut kyllä merkittäviä uudistushaluja noissa maissa, Tietysti mitä tulee työmarkkinauudistuksiin, se, että avataan tiettyjä ammatteja, että parannetaan palvelumarkkinoiden tehokkuutta. Olette kuitenkin oikeassa tietyt nämä perustuslaiset muutosehdotukset on hylätty kansanäänestyksessä. Kuitenkin on nähty sitä, että edistystä on tapahtunut, kun on uudistettu politiikkoja noissa maissa – mitä tulee viiden EU-johtajan kertomukseen, komissio aikoo julkaista valkoisen kirjan maaliskuussa. Siinä ehdotamme jatkoa viiden johtajan kertomuksessa siinä keskitytään toiseen vaiheeseen kertomusta, sillä kysymykset, jotka olivat mukana ensimmäisessä vaiheessa, no osa niistä on pantu jo täytäntöön, lainsäädäntövallan käyttäjän kanssa, niin tämä fiskaalijohtokunta sitten oli suositus siitä, että perustetaan kansalliset tuottavuuskomiteat. Sitten oli tusmi, joka liittyi siihen, että saataisiin pankkionipan loppuun. Ja sitten talletussuojajärjestelmät ynnä muuta, ynnä muuta. Ja sitten lyhyesti Portugali kysymykset. No, julkisen velan taso on 130 prosenttia BKTstä. Näin ollen pitää olla tarkkaa vain, mitä tulee maan toimintaan. Ja huomataan, että Portugali on laskemassa budjettivajettaan, joten oletamme, että budjettivaje olisi 2,7 prosenttia BKTstä tänä vuonna ja että se laskisi 2,2 prosenttiin ensi vuonna. Kuitenkin suositukseen, neuvostosuosituksen ei päästäisi tälläkään sen vuoksi arvimme Portugalista on, että se on riskissä olla noudattamatta näitä sääntöjä. Huomataan siis, että tiettyjä kasvun hidastumista on havaittavissa suhteessa viime vuoteen. Valitettavasti kasvuaste on edelleenkin merkittävästi jo keskeudun alapuolella. Siinä kaikki. Commissioner Komissaari Tyson. Um, Kiitos puheenjohtaja. Valdis vastasi jo aika moniin kysymyksiin. Lisäisin ehkäpä jotain vielä Portugalista. Portugalissa työttömyys on korkeampi kuin keskimäärin, se on totta. Mutta äh, lokakuussa 2015 se oli 10,8 prosenttia, viime vuonna se oli 12,4. Nuorisotyöttömyys Portugalissa on huomattavasti korkeampi, 28,9 prosenttia lokakuussa tänä vuonna ja viime vuonna se oli 32,1 prosenttia, joten kyllä tässä on selkeä lasku. Ja tämä äh, lasku, niin liittyykö se siihen, että hyvin monet ovat muuttaneet maasta pois? Ehkä tämä on totta, mutta me tiedämme, että myös muita tekijöitä on vaikuttanut tilanteeseen. On kiinnitetty huomiota huomattavasti enemmän esimerkiksi koulutuksen parantamiseen, äh, koulutuksen, äh, pidempään koulutukseen nuorisolle – ja se, mitä me myös näemme, on, että yli 40 000 nuorta osallistui nuorisotakuutoimenpiteisiin, jotta rahoitettiin nuorisotyöttömyysaloitteella. Eli tämäkin on varmasti auttanut nuorisotyöttömyyden alentamista, mutta emme voi olla tyytyväisiä 28 prosentin nuorisotyöttömyyteen, emmekä ylipäätään nuorisotyöttömyyteen keskimäärin Euroopassa, joka on yli 20 prosenttia, joten tämä on asia, jonka meidän tulee panostaa jatkossa voimakkaasti. Kiitos komissiosen Moskovisi. Pari sanaa Portugalista. Sanoisin vain, että on totta, että omista mieltä, että Portugali on riskissä olla noudattamatta sääntöjä syystä, jotka Valdis Dombrovskis mainitsi kuitenkin samalla myös sanoimme, että se on nyt tässä heteroisessa kategoriassa paremmassa asemassa suhteellisesti. Jos nämä luvut nyt sitten vahvistetaan, niin ei olisi tarvetta täydentäville toimenpiteille, vaikkakin, kuten tämä sanottiin jo, rakenneponnistelut eivät ole vielä riittäviä. Jos ajatellaan sitä, mitä olemme pyytäneet siitä syystä, pitää samalla jatkaa näitä toimenpiteitä, mutta kannustavia merkkiä on ilmassa Portugalin suunnalta. Kiitos. Thank you. Eh, Kiitos. Neljäs kierros, minuutti ja 30 sekuntia kukin. Annan puheenvuoron Rova Zamakalle Vihreät. Yes, thank you and thanks to commissioners. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenille siitä, että kerrotte myönteisistä tuloksista. Pikkuhiljaa tilanne muuttuu työmarkkinoilla paremmaksi. Kuitenkin edelleen köyhimmät alueet, joilta itsekin tulen, hyötyvät toimista vähiten. Köyhyys eri muodoissa lisääntyy. Työtä tekevienkin köyhyys lisääntyy. Mihin toimiin pitää lähteä. Mitään uutta tässä ei ollut, ei mitään radikaalia. Tässä oli joitakin spesifejä suosituksia, esimerkiksi hyvinvointivaltion uudistaminen, kannustimien uudistamiseksi, miten tämä pitäisi ymmärtää. Ehkäpä sosiaaliturvan pitää olla niin matala, että työ meillä joka tapauksessa tämän esille. Esittäisin yhden konkreettisen kysymyksen komission jäsen Tysonille. En kuullut kuullut sitä vastausta. Esittelijämme esittämään kysymyksen, tunnen esittämään kysymyksen vähimmäissosiaalistandardeista, normeista. Ja kysymys kuuluu, milloin komissio esittelee puitedirektiivin, joka koskee vähimmäispalkkaa? Thank you, uh, madam. Kiitos, Rova Ajega, EFDD. Grazie, presidente. Eh, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenille. Aluksi halusin kiittää kollega Gierikia. Hän viittasi Italiaan ja erinomaisen tulokseen, johon maassani päädyttiin sunnuntaina. 60 prosenttia italialaisista auttoi pelastamaan perus perustuslakimme, sen, joka 68 vuotta on puolustanut demokratiaa ja suverensuutta maassamme. Italia uskoakseni osoittaa, että ihmiset toivovat tiettyjä asioita. Vakaudesta puhumme sitten, kun kansalaisillemme annetaan jälleen mahdollisuus lähteä vaaliuurnille. Komission jäsenille toteaisin, että täällä on helppo keskustella meidän kanssamme. Haluaisin, että te puhuisitte näistä samoista asioista kaikille kansalaisillemme, erityisesti niille 120 eurooppalaisille, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella, ovat vaarassa syrjäytyä. Tämä hieno eurooppalainen hanke, jossa kaikki ovat tyytyväisiä, talous elpyy. Tästä on noloa edes puhua. Haluaisin nähdä, miten kansalaiseni reagoisivat sanoihin, että todella tarvittaisiin tervettä rohkeutta, jotta uskaltaisi puhua näillä sanoin kansalaisille, mutta heidän olisi todella syytä kuulla se, mitä täällä sanotte. Minulla ei ole teille mitään kysymyksiä. Ehkäpä Teidän pitäisi nyt katsoa peiliin, tutustua realiteetteihin ja vasta sen jälkeen voitte antaa konkreettisia, todellisia, kestäviä ratkaisuja todellisten kansalaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yksi neljästä elää köyhyydessä ja he todella odottavat ratkaisuja. Kiitos edustaja Valli ja Pede. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti vain aikaa ei juurikaan ole argumentoinnille. Näyttää siltä, että vihdoin komissio on jollakin tavoin ymmärtänyt valtavan epätasapainon euroalueella. Joissakin maissa on kaupan yl- kaupatasen ylijäämää, kuten Saksassa ja Hollannissa ja muissa taas vajeita. Puhutaan 0,5 prosentin finanssipoliittisesta ekspansiosta 50 miljardin asti. Kuitenkaan Saksa ja Alankomaat eivät tätä halua hyväksyä poliittisista selkeistä syistä. Teknisesti tämä on kuitenkin johdonmukainen asia. Ylijäämää pyritään jollakin tavoin käsittelemään oikein keinoin. Tarvitaan jotakin aggressiivisempaa ja haluaisin kuulla, voiko komissio täällä julkisesti sitoutua siihen, että jos Saksa ei pidä kiinni näistä suosituksista, jatkaa epätasapainon tilaa, niin avattaisiinko sitä vastaan ensimmäistä kertaa liiallisen epätasapainon menettely? Tämä ylijäämä edelleen vuosien jälkeen on suuri ja se on johtanut pitkälti euron ja emun epätasapainon tilaan. Monet Nobel-palkitut tänäkin vuonna ovat näin todenneet ja haluaisin selkeän kannanoton tähän asian komissiolta. Thank you, Sven Giegold, Kiitos Sven Giegold, vihreät. Thank you, Chair. Um, first, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin Minusta on hieman traagista kuunnella teitä, koska tavallaan ne suositukset, joita te olette tehneet jäsenvaltioille myös vuosittaisen kasvututkimuksen puitteissa, siinä on hyvin paljon kyllä ihan hyvääkin sisältöä, vaikkakin olen pahoillani siitä, että maakohtaisissa suosituksissa kestävää transitio on poistettu – ja palattu enemmän aikaisempien vuosien versioihin. Mutta todellinen tragedia on se, että huolimatta hyvin hitaasta edistyksestä, kuten edustaja Högmark sanoi, verrattuna rahapolitiikkaan, siitä huolimatta te ette uskalla sanoa, miten suuri pettymys tämä uudistusten ja edistyksen kehittyminen on. Jos ajatellaan sitä, mitä täällä sanottiin maakohtaisista suosituksista, täytäntöönpanoaste on hyvin heikko. Se oli heikko jo vuonna 2012. Ja komission jäsen Dombrovskis, kysymys ei ole ainoastaan täydestä täytäntöönpanosta, vaan tämä koskee myös tiettyä edistystä. Eli meillä on yhä enemmän välinpitämättömyyttä komission suositusten suuntaan. Meillä on teidän rohkea ehdotuksenne tuonne finanssipolitiikan tasolle, se, se kaadettiin. Joten kysyisin, mitä te aiotte tehdä, jotta voisitte parantaa jäsenvaltioiden vastausta? Mikä on teidän strategianne? Haluaisin saada vakavan mielisen vastauksen edustaja Höckmarkin kysymykseen siitä, mitä näistä parannuksista johtuu näistä makromalleista vai EKPn kalliista rahapolitiikasta? Voisitteko te kertoa, kuinka paljon tästä edistyksestä on EKPn politiikan tulosta eikä minkään muiden toimenpiteiden ansiota. Voitteko te luvata meille tämän tiedon? Voitteko luvata, että te puhu niin pitkään, sillä me emme ehdi käydä läpi kaikkia puhuja muuten nyt puheenvuoron saa Barbara Kappel ENF. Kiitos puheenjohtaja. Yritän pitäytyä aika rajoissa. Minulla on pari kysymystä komissiojäsenelle Dombrovskisille mitä tulee rakenneuudistuksiin ja investointien edistämiseen yleisesti ottaen, mitä tulee tähän kultaiseen talouspolitiikan kolmioon. Komission jäsen esitetään joitain vuosia nyt jo. Meillä on kohtuullista talouskasvua, että työttömyysluvut laskevat, että valtioiden velkaantuminen pikkuhiljakin laskee, että julkisen talouden alijäämä liikkuu kohti alle 2 prosenttia ja että velkataakkakin kevenee. No, tämä syyspakettinnekin osoittaa tätä osittain, ja kyllä oikeassa olette, että tämä ei ole riittävää kuitenkaan, ja yksi tärkeä tekijä tässä, joka voisi tukea tätä epämistä tulemaan EKPn rahapolitiikka, erityisesti nämä alhaiset korot. Olettaisin, että sanovat nyt kuitenkin, että EKPn rahapolitiikka johtaa siihen, että EUn jäsenvaltioilla – on vähemmän kannustimia tehdä rakenneuudistuksia, koska todellisuudessa se on valtion avustusta, erityisesti nyt kun, no, viime torstaista lähtien nämä yhden vuoden lainat ovat ostavissa, niin se vahvistaa vain tätä asiantuntijan kantaa. Sanoin ensimmäinen kysymys, mikä on teidän kantanne tähän teemaan, ja toiseksi investointien edistäminen pankit ovat tärkein lainoittaja yrityksille ja pankkisektorilla – on tiettyjä heikkouksia, joihin pitää puuttua. Kysymyksen teille on, että miten suhtautuisitte mahdolliseen osittaisen valtiollistamiseen Italian kommunikationalle pankille tällä hetkellä, siis tämä De, de, de Pasque de Munde. Thank you. Uh, Kiitos. President Dombrovskis. Puheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Uh, okay. uh, hyvä. Kiitos näistä kysymyksistä. Vielä kerran maakohtaisista suosituksista niiden täytäntöönpanosta. Ensinnäkin komissiokin on asiasta huolissaan ja yritinkin korostaa tai osoittaa hieman, mihin suuntaan menemme asiassa jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin koordinoida paremmin myös käytettävissä olevia rahastojamme, sosiaalirahastoa, esiriä, teknistä apua, jotta todella voidaan toteuttaa maakohtaisia suosituksia, niiden elementtejä. Ja tämä liittyy myös siihen, että kansallisista uudistusohjelmista tehdään entistä osallistavia, otetaan työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät entistä paremmin mukaan. Tämä vain lisää haasteita. Kansallisten uudistusohjelmien kysymykset eivät heijastu vain tietyissä ministeriössä, vaan niiden pitäisi olla laajemmin kansallista politiikkaa. Ja jos katsomme sitten relevanttia dataa meillä on paljonkin tietoja analyysimme pohjalla. Jos katsotaan esimerkiksi sitten Saksan vaihtotasetta, sen ylijäämää. Tämä ei ole mikään uusi asia, vaan komissio on pureutunut tähän jo usean vuoden ajan. Tällainen ylijäämä on asia, jota pidetään makrotaloudellisena epätasapainon tilana. Siksi me suosituksinemme myös pureudumme näihin, kun katsotaan esimerkiksi investointeja. Sitten EKPn rahapolitiikka. Kannattaa muistaa, että EKPn rahapolitiikka pyrkii inflaatiotason, joka jää hieman alle kahden prosentin. Komissio ei voi kovinkaan paljon kommentoida EKPn päätöksiä, vaan meidän pitää kunnioittaa pankin riippumattomuutta. Joka tapauksessa näemme, että tämä on yksi asia, joka tällä hetkellä tarjoaa kannustimia taloudelle – Jäsenvaltioiden pitää kuitenkin hyödyntää uudistus ja rakenneuudistuksessaan tätä rahapolitiikkaa. Ja sitten puhuitte Italian pankkialasta. Olemme tietysti tiivissä yhteistyössä italialaisviranomaisiin ja olemme valmiita keskustelemaan eri ratkaisuista juridisissa puitteissamme, mutta emme kommentoi tiettyjen pankin tilannetta. Kiitos komission Tyson. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti köyhyyden ongelmista. Jos tarkastelemme tilannetta Euroopassa, niin näemme, että köyhyyden, köyhyystilanteessa on tapahtunut hyvin paljon divergenssiä. Eli tämä köyhyys tai syrjäytymisen riski vaihtelee äh, hyvin paljon 13 prosentista parhaassa 41 huonoimmassa keskimäärin. Äh, se on siinä välissä, mutta nämä kaikki luvut ovat äh, liian korkeita silloin, kun ollaan plussan puolella, koska kysymys on ihmisistä näiden lukujen takana ja silloin lasketaan 100 prosenttia. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme saadaksemme köyhyyden vähenemään. Mitä teemme Euroopassa sitten tavoitteissa 2020-ohjelmassa? Me tiedämme, että kriisi on kestänyt 2009-2012 ja silloin köyhyysluvut nousivat paljon. Nyt me olemme nähneet, että ne ovat laskemassa ja ne ovat eh, nyt hieman korkeammat kuin vuonna 2008, joten töitä on vielä tehtävä. Ja meidän tavoitteemme 2020 projektissa ovat tärkeät, haluamme pitää niistä kiinni, emmekä heikentää niitä. Me haluamme luoda hyvät olosuhteet Eurooppaan, me haluamme aktiivisesti toimia muun muassa säätiöiden kautta, muun muassa Euroopan sosiaalirahaston kautta, mutta se ei ole ainoa. Ja äh, muistan, että kuinka äh, Euroopan äh, sosiaalirahaston esittelijä kovasti teki töitä ja joutui taistelemaan sen puolesta, että saadaan ihmiset pidettyä yhteiskunnassa. Siis kysymys oli Moren Chateesta. Ja äh, maakohtaiset suositukset, äh, vuodelta 2008 sosiaalisen syrjäytymisen estämiseksi. Ja me pyrimme tukemaan jäsenvaltioita, jotta ne kehittelisivät hyvät, hyvän pohjan perustoimeentulolle tai minimitoimeentulolle koska ennen kaikkea köyhyyspolitiikka on kuitenkin jäsenvaltioiden asema. Me tuemme heitä ja luomme puitteet sille, mutta ensisijaisesti kysymys on jäsenvaltioiden asiasta taistella köyhyyden vähentämiseksi. Ja tämä täytyy tehdä selväksi myös ihmisille. Me voimme teeskennellä, että Eurooppa voi ratkaista kaikki ongelmat, mutta ei. Meillä on sosiaaliturvajärjestelmät esimerkiksi, joita ei voi harmonisoida. Me emme myöskään voi esittää mitään sääntöjä esimerkiksi sosiaaliturvan tasosta tai minimitulosta. Ja se on jäsenvaltion asia. Ja toivon todellakin, että tämä viesti menisi eteenpäin niin, että kysymys ei ole siitä, että voidaan sormella osoitella Eurooppaa tai jäsenvaltioita. Kysymys on siitä, että me teemme yhteistyötä, me teemme yhdessä työtä tämän eteen. Ja komissio tulee jatkossakin tekemään mahdollisimman paljon töitä, jotta voimme stimuloida jäsenvaltioita ja rohkaista heitä ja tukea heitä tässä politiikassa. Kiitos. Kiitos komission Moskovisi. No ei ole mitään lisättävää kollegojen vastaukset olivat niin loistavia. Thank you. <laughs> Kiitos. Sitten siirrymme viidenteen kierrokseen. Muistuttaisin, että minuutti 30 sekuntia vastaukset, kahdeksan minuuttia yhteensä komissiolta. Ja edustaja Lennars, ekana EPP-ryhmä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti, sillä paljon on jo sanottu. Halusin vain keskittyä parin asiaan. Ensinnäkin nuoriso, työttömyys, kuten komissaari Tyson sanoi, on yli miljoonaa nuorta työtöntä Euroopassa edelleen tällä hetkellä tämä tilanne on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä, ei voida hyväksyä sitä, että puhutaan kartoitusta eurooppalaisesta sukupolvesta nuoria meidän aikanamme. Pani merkille vuotuista kasvusedyksessä 2017 että komissio laati uuden nuorisoaloitteen ja pohdinpa vain, että voisitteko kertoa hieman sitä lisää ja katsoa, mitä on opittu siitä, kun on pantu täytäntöön nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite. Mitä voimme siitä oppia, kun kehitellään uutta nuorisoaloitetta, sillä olen sitä mieltä, että loppujen lopuksi nuorisotyöttömyyden taistelu, sitä pitää käydä jäsenvaltion tasolla rakenneuudistuksiin ja että toiseksi nuorista vanhempiin ihmisiltä tulee eläkkeisiin. On tämä vihreä kirja niistä, valkoinen kirja eläkkeistä ja sitten saatiin päätökseen IORP-eläkkeistä. Olemme sanoneet tämän vankasti, on pitää eläkkeet sopivalla tasolla ja kestävällä tasolla jatkoa varten. Näin ollen tarvitaan lisää toisen pilarin investointeja, lisäeläkejärjestelmiä tarvitaan siis meiltä vain muutama niitä Euroopassa ja pohdimme vain miten komissio, mitä me Euroopan tasolla voisimme tehdä lisää, oliko meille lisää toisen pilarin työeläkejärjestelmiä se tasolla. Kiitos. Kiitos edustaja Baltz. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Minäkin ihan lyhykäisesti haluan vain puhua samanaikaisesti ohjausjakson kanssa Äh, olen lukenut hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen, markkinatutkimuksen siitä, että demografiset vaikutukset tulevat vaikuttavat äh, massiivisesti jäsenvaltioihin ja että jäsenvaltiot äh, tavallaan joutuvat tekemään suuria, tai ottamaan suuria velkoja sen vuoksi, että tässä on suuret eläkkeet tulemassa ja sen lisäksi tulee vielä esimerkiksi pakolaistilanne, jota ei voitu alun perin laskea mukaan niin esimerkiksi minun jäsenvaltiossani Saksassa 2020 mennessä on jo valtavat määrät lisätuloja, noin 19 prosenttia Luxemburille. Eksplisiittiset ja implisiittiset velat tulevat olemaan yli 100 prosenttia, tällä hetkellä 22 prosenttia eksplisiittisiä velkoja. Alankomait kokonaisvelka on yli 300 prosenttia. Komissiohan seuraa tätä raportoinnissaan ja on päässyt vastaavanlaisiin tuloksiin. Ja sen pohjalta kysynkin, onko, kun ajatellaan nyt näitä velkojen kehityksiä, niin onko vaarana, tai siis ei ole ainakaan vielä selvä, että tai siis on selvää, että meidän täytyy tehdä päätöksiä demografisen kehityksen myötä ja miettiä, millä tavalla esimerkiksi eläkejärjestelmät rakennetaan. Kiitos. Kiitos. Sitten puhuu edustaja Maria Rodriguezille. SCT, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Olen viime vuonna vuotuisen kasvuselvitysasian esittelijänä. Ja parlamentin suositusten ja uuden vuotuisen kasvuselityspaketin välillä on hyvä linkki tässä. Katsotaan investointeja, uudistuksia, mutta itse haluaisin keskittyä erityisesti euroalueeseen liittyviin suosituksiin. Me olemme sitä mieltä, että se tosiasia, että me peräänkuulutamme kunnollista keskustelua finanssipoliittisesta luonteesta, on hyvä asia. Euroalue on tunnustanut itsensä taloudellisena entiteettinä. Koska me olemme nyt taloudellinen entiteetti, meidän pitäisi käydä keskustelua myös siitä, miten saadaan tällainen euroalueen sisäinen kultainen kolmio. Näin saadaan finanssipoliittisten, talouden ja sosiaalisten tavoitteiden välinen tasapaino. Uskon, että tämä on mahdollista niin, että katsotaan asioita ylöspäin, luodaan konvergenssia, saadaan aikaan investointeja jäsenvaltioissa, vähennetään eriarvoisuutta ja tämä kaikki sitten lisää euroalueen kasvua ja helpottaa julkisen talouden vakauttamista. Näillä keinoin euroalue pääsisi oikeaan suuntaan. Tähän ehtona on kuitenkin se, että kaikilla jäsenvaltioilla olisi keinoja investoida, mutta näin ei ole. Thank you. Kiitos. Varapuheenjohtaja Dombrovskis aloittaa. Kiitos. Mitä tulee implisiittiseen velkaan, demografisen kehityksen kontekstissa, niin tämä pitää tietysti ottaa huomioon erityisesti, mitä tulee pitkän aikavälin kestävyyteen sosiaalisissa eläkkeissä ja terveydenhoitojärjestelmissä. Ja tämä on asia, johon, jota on käsitelty jo EU-ohjausjaksossa maakohtaisten suositusten myötä esimerkiksi linkittämällä eläkeiän, eliniän odotteeseen ja muiden uudistusten myötä, joilla pyritään parantamaan pitkän aikavälin kestävyyttä järjestelmissämme. Ja mitä pikemmin puutumme näihin huonaiheisiin, sitä vähemmän korjaustoimia tarvitaan, sille jos annamme suuntauksien jatkoa, ja yritämme korjata niitä sitten myöhemmin, niin se voi olla paljon hankalampaa. Joten tämä on hyvin vakava huolenaihe ja se vaatii ajankohtaista, pipikaista ja pitkän aikavälin korjaustoimenpideitä. Sitten euroalueen suositukset ja painopistealueet, konversiin päin investoinnit, sosiaalisen epätasaisuuden vähentäminen, niin tämä on pitkälti sillä linjalla, mitä poli, komissiokin mainitsi tämä konvergenssi ylöspäin. No tässä ei kyse ainoastaan eu jaksosta Se on kohdistettu pitkälti myös ehdotuksiin, jotka käsittelevät sitä, että saatetaan loppuun raha- ja talousunioni, ja tätä jatketaan myös viiden EU-johtajan toisessa vaiheessa investoinnit Niistä on tehty painopistealue tämän komission toimikauden alusta asti. Ja sosiaalisten epäarvoisuuksien vähentäminen, siihenkin olemme enemmän huomiota tämän vuoden ohjausjaksossa, kuten on selvästi sanottu vuotuisessa kasvuselvityksessä. Kiitos. Thank you, commission. Kiitos komission jäsen Taisen. Thank you, Kiitos eh, puheenjohtaja. Ihan nopeasti tästä nuorisoaloitteesta, josta Jerun Leenarts kysyi. Me esittelimme sen muutama päivä sitten. Me sanoimme, että on tiettyjä asioita, joita meidän täytyy yhdessä tehdä, että voimme tehdä enemmän nuorten eteen. Me emme halua, että tulee sukupolvi, jolla on vähemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Ja teidän pyynnöstämmehän me myös äh, olemme pyrkineet siihen, että nuorisotakuu todellakin äh, saa aikaan jotain. Me näemme, että nuorisotyöttömyys on laskenut. Kysymys on varmastikin myös rakenteellisista muutoksista ja tämä tulee erityisesti näkymään tulevina vuosina. Mutta on vielä investoitava tähän politiikkaan ja sen täytyy näkyä myös budjettiehdotuksista. Ja Euroopan parlamenttihan onkin hyväksynyt osan näistä budjettiehdotuksista. Mehän ehdotimme, että yksi miljardi lisätään tähän nuorisotyöttömyysaloitteeseen ja että tämä on välttämätöntä, että ähm, me saamme tulevaisuuden näille 15 maalle, joissa on äh, paljon rakenteellista nuorisotyöttömyyttä alueilla. Toinen toimenpide liittyy äh, koulutukseen ja opintoihin. Tällä viikolla me teimme, viime viikolla me teimme hyvin erityisiä ehdotuksia, jotka liittyivät erityisesti ammattikoulutukseen ja tekniseen koulutukseen ihmisiin, jotka oppivat myös työpaikoilla saavat koulutusta työpaikoilla, oppisopimuskoulutusta. Me haluamme, että ihmiset ovat myös mobiileja, että he voivat käyttää tätä liikkuvuutta myös rajojen ylitse. Ja sen vuoksi Erasmus Plus ja Erasmus Prota on myös kehitettävä niin, että ihmiset myös ammattikoulutuksessa ja teknisessä koulutuksessa voivat osallistua paremmin näihin vaihto-ohjelmiin Erasmuksen kautta. Nyt tämä on yleensä kuukauden, mutta haluaisimme, että ihmisillä olisi mahdollisuus lähteä vaihtoon puoliksi vuodeksi kahdeksi-vuodeksi. Myös solidarisuusjoukot on laskettava tähän mukaan. Solidarisuusjoukot kehiteltiin tätä varten ja ne esiteltiin tällä viikolla. Kysymys on siis nuorista ihmisistä, jotka ovat sosiaalisesti motivoituneita, saavat mahdollisuuden lähteä valitsemalleen sektorille tekemään vapaaehtoistöitä myös rajat ylittävästi. Tällä tavalla annamme nuorille ihmisille mahdollisuuden mm, ajatellen tulevaisuuttakin, koska nuorten ongelma on se, että heiltä puuttuu ensimmäinen työkokemus ja näin he voivat lähteä näihin solidaarisuusjoukkoihin tekemään vapaaehtoistöitä. Siellä he oppivat, he voivat sosiaalisesti paneutua, he tulevat oppimaan asioita, joita he tarvitsevat, että he löytävät tämän työpaikan. He oppivat sosiaalisia taitoja, joita he eivät opi työpaikalla, äh, koulutuksessa tai yliopistossa. Ja tätä kautta he saavat sitten ensimmäisen työkokemuksensa. Eläkkeistä, niistä me olemme puhuneet jo pitkään. Tilannehan on sellainen, että meidän täytyy kehittää myös toista ja kolmatta pilaria edelleen. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että varsinkin toinen pilari on mahdollisimman laaja niin, että mahdollisimman monet ihmiset voivat siitä nauttia. Uh, Kiitos Kovisen Moskovisi. Pari sanaa vastauksena edustaja Rodriguezille. Kyllä, se mitä nyt on huomattu on, että on tiettyjä kasvisia organismeja, G20 tai IMF tai OECD, jotka ovat sitä mieltä, että talouskasvu on liian heikkoa. EU sen takia on tärkeää laittaa kaikki talouskasvun moottorit käyntiin. Rahapolitiikka on jo tällaista keventävää ja tiettyjä mukautuksia on nyt ollut. Junckerin suunnitelma, investointisuunnitelma, sitä on vahvistettu, pitkitetty, laajennettu, esiruudistuksen myötä 500 miljardia euroa. Nyt sitten tästä vuoteen 2020 on paljon puhuttu rakenneuudistuksista. Nyt niin pitää suunnata koulutuksen innovointiin ja henkilölliseen henkilöpääomaan. Sitten ja vielä budjettipolitiikka, mitä sitä voidaan todeta ensinnäkin tällä hetkellä on tehokasta toimintaa, joka on sanotaan hyviä tuloksia, 1,5 prosenttia. Tämä aggregoitunut luku on parantunut, mikä on johtanut siihen, että jos halutaan maksimoida EUn talouskulupotentiaalin, pitää myös saada positiivista budjettikehystä. Tämä 0,5 prosenttia tämä luku on sitä heitetty ilmaan, mutta komissio haluaa, että keskustelua käydään ja että vahvistetaan se, että samalla on tarvetta budjetti kannustamille kollektiivisesti ja sitten myös pitäisi myös ratkaista tämä epätasapainokysymykset, sillä EU ja, rahoitus- ja talousunionin tavoitteenahan on konvergenssi. Euroryhmässä käytiin jo keskustelua tästä, se on kannustava. Sinähän tämä lähestymistava valiteetti tunnustettiin, sitten pitää vielä saada päätämät eteenpäin. Ja toistan, mitä Jerun Dijsselbloem sanoi, lehdistötilaisuudessamme, eli että olemme nyt siirtymävaiheessa ja se on uusi suuntaus talouspolitiikassa. Thank you, if you... Kiitos. Jos sallinnette, annan vielä minuutin edustaja Morin Chartierille sosiaalirahastosta olette puhuneet. Olkaa hyvä. Merci infiniment. Kiitos, kiitos rouva puheenjohtaja. Pahoittelut komission jäsenillemme. Olimme byroon kokouksessa. Siitä syystä tulin myöhässä, mutta kyse ei ole kiinnostuksen puutteesta. Haluaisin palata siihen, mistä kaikki ovat samaa mieltä, eli pitää torjua sosiaalisia epätasa-arvoisuuksia työn myötä, ammatillisen integraation myötä kuitenkin huomataan, että nyt samalla kohdattaan nämä nuoret, joilla ei ole pätevyyksiä, ne pitää integroida työelämään ja sitten toisaaltaan myös pitää varoa on näitä vauraita toimijoita, kuten naiset. Kriisi on vienyt heiltä työt. Sitten samalla pitää vastata yhden nopeammin yritysten tarpeisiin. Kuitenkin, eikö tämä nyt vie siihen, että muutettaisiin tai autettaisiin jäsenvaltioita muuttamaan tämän koulutuksen kokonaisen käsitteen. Meillä kaikilla on tällaiset koulutukset, jotka johtavat tutkintoon, ne ovat suhteellisen pitkiä integroida. Eikö nyt pitäisi aktivoida vahvemmin sitä, että tunnustetaan pätevyydet sen myötä, liikkuvuus olisi suurempaa, se voitaisiin sopeutua nopeammin yritysten tarpeisiin. Ja suurempi liikkuvuus, no se rikastuttaisi ihmisten CVitä. Samalla pitää pätevyyksiä tunnustaa työelämän ulkopuolellakin ja palaan siihen, mitä sanoi komission ja sen Taisen näistä vapaaehtoistoimista – nämä nuoret tulevat saamaan osaamista. Meidän pitää saada nämä tunnustetut pätevyydet sitten mukaan heidän kompetenssipuuhunsa niin sanotusti. Sama pätee naisiin. He ovat mukana eri yhdistyksissä ja usein näihin pitää nyt saada taas takaisin työelämään. Sen myötä, että nämä pätevyydet tunnustetaan, meidän pitää aktivoida tässä vahvasti ja sosiaalirahasto on yksi väline. Kiitos. Thank you all. Kiitos kaikille kysymyksistä ja kommenteista. Me palaamme asiaan, mutta kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja Dombrovskis, komission jäsen Tyson, komission jäsen Moskovisi. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Ei mitään tuoreita uutisia, faktoja vai ja lukuja. Ja voimakkaasta keskustelua tässä salissa. Kiitos.